hyväksytty. Hyvät kollegat, haluaisin toivottaa siellä ylhäällä eh, Yhdysvaltain kongressin valtuuskunnan Cliff Stearns, joka on TLD yhteispuheenjohtaja ja hänen seitsemän kollegansa ovat täällä paikalla. Tervetuloa, hyvät kollegat. Hienoa nähdä teidät Euroopan parlamentissa. nämä Yhdysvaltain kongressin naiset ja herrat, jotka tämän äh, Transatlantic Legislative Dialogin puitteissa ovat täällä, ovat lauantaina ja sunnuntaina tavanneet äh, Kööpenhaminassa ja tänään illalla sitten myöskin äh, ulkoasiainvaliokunnan erityiskokouksessa he ovat läsnä ja näin he päättävät myöskin työskentelynsä sitten tuohon kokoukseen. Ranskan viranomaiset ovat kertoneet seuraavien henkilöiden vaalista 16.5.2012 herra Erik Andrieu, joka tulee Kader Arifin tilalle. Sitten Jean-Jacob Bisep tulee Pascal Canfanin tilalle.